puheenjohtaja. Oli teiltä erittäin heikkää tunnosta mainita sen, mutta me todellakin suremme tänä iltana. Kiitos edustaja de Keiser. Varmasti tämä tapahtuma on meidän kaikkien ajatuksissa ja ajattelemme suurella solidaarisuudella niitä, joita tämä suoraan koskettaa. Nyt siirrytään sitten seuraavaan keskusteluun, joka koskee komission varapuheenjohtajan julkilausumaa EUn ja Venäjän huippukokouksesta. Annan, annan puheenvuoron Rova Ashtonille. Uh, thank you, Madam President. Kiitos puhemies ja minäkin haluaisin lähettää surun valitteluni niille, jotka menettivät läheisiään tässä hirveässä tapahtumassa Liesissä. Hyvä puhemies, olen kiitollinen tästä tilaisuudesta puhua tästä EU-Venäjän huippukokouksesta, joka alkaa huomenna illalla Brysselissä. Aluksi sanoisin muutaman sanan Venäjän vaaleista. Kuten tiedätte, Venäjän Duuma-vaalit pidettiin 4. joulukuuta, kun heinäkuussa tässäkin talossa keskusteltiin näistä vaaleista ja niihin valmistautumisesta ilmaisin hiukan huolta tietyistä rajoitteista poliittista monimuotoisuutta kohtaan. No, kun nyt näitä huomioita ajattelee tänään – on vahvistettu, että vaalien suurin vika tai virhe oli eh, tiettyjen oppositiopuolueiden jättäminen tai sulkeminen vaalien ulkopuolelle. Sitten siellä on ollut myös tällaisia menettelytaparikkomuksia. Media ei ole ollut puolueetonta ja poliittisia puolueita ja valtiota ei ole erotettu tarpeeksi selvästi toisistaan. Olen myös ilmaissut huolestumiseni mielenosoittajien pidätyksistä, jotka ovat vaatineet vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, ja poliisiväkivallasta näitä mielenosoittajia kohtaan on myös raportoitu. Otin ilolla vastaan presidentti Medvedevin ilma- ilmaisemat ohjeet siitä, että kaikki tällaiset epäsäännönmukaisuudet pitää tutkia. Venäjällä on tähän tähtäävää lainsäädäntöä ja me odotamme, että tätä lakia nyt Venäjällä noudatetaan. Todisteita pitää tutkia yhteistyössä Etyjin ja Odihirin kanssa. Ja ne tekevät sitten loppuraporttinsa, kun sen aika on. Tämä työ täytyy tehdä, jotta maaliskuun presidentivaalit Venäjällä voitaisiin käydä mahdollisimman sujuvasti. Täytyy ymmärtää se, että Venäjällä nyt kansa on ilmaissut oman tyytymättömyytensä poliittista tilannetta kohtaan. Monien kommentaattoreiden mielestä äänestäjät ovat ilmaisseet suuttumuksensa korruptiota, poliittisen vapauden puutetta ja, ja taloustilannetta kohtaan äänestämällä, äänestämällä vaaleissa yhtenäisen Venäjän äänimäärä putosi vuoden 2007 64 prosentista nyt alle 50 prosenttiin. Kansalaiset ovat siis lähteneet selvän viestin ja se ei ole jäänyt huomiotta sekä presidentti Medvedev ja että äh, pääministeri Putin ovat huomioineet tämän. Venäjän demokraattisen kehityksen tulisi riippua Venäjän kansasta ja heidän valinnoistaan. EU ei ole jäänyt sivusta katsojaksi. Meillä on tärkeitä talousyhteyksiä Venäjälle, perheyhteyksiä ja myös yhteistä historiaa. Ja kun strategisina kumppaneina yhdessä toimitaan, EU ja Venäjä voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla konflikteihin ympäri maailmaa. Me olemme myös yhdessä sitoutuneet kehittämään demokraattisia instituutioita ja ihmisoikeuksia YKssa, Euroopan neuvostossa ja Etyjissä. Nyt työskentelemme EU-Venäjä-huippukokouksen onnistumiseksi. Siellä erityisesti haluamme tukea Venäjää sen modernisointipyrkimyksissä ja kansalaisten oikeuksien ja vapauksien kehittämisessä. eu venäjä huippukokous saattaa itse asiassa tuottaa merkittävän määrän hyvinkin tärkeitä tuloksia. Haluaisin mainita myös Venäjän jäsenyyden maailman kauppajärjestössä, joka virallisesti päätettäneen tänä perjantaina Genevessä. EU on ollut hyvin merkittävä kumppani näissä 18 vuotta jatkuneissa neuvotteluissa ja kun aiemmin toimin kauppakomissaarina, niin minullakin on ollut osani näissä neuvotteluissa – Venäjän liittyminen VTO on historiallinen hetki ja se avaa uuden kappaleen kahdenvälisissä suhteissa. Se sitoo Venäjän kansainvälisiin kauppasääntöihin, avaa uusia mahdollisuuksia ja suojelee myös meidän yrityksiämme sattumanvaraisilta päätöksiltä. VTO-jäsenyys antaa myös uutta pontta neuvotteluille EU-Venäjä-sopimuksesta. Sitten viisumeista ja liikkuvuudesta presidentit hyväksyvät tällaisen listan yhteisistä askelista kohti viisumivapaata matkustusta. Ja se toivottavasti loppujen lopuksi tähtää sitten siihen, että viisumeista pystytään luopumaan. Lisääntynyt liikkuvuus ja ihmisten parantuneet kontaktit tuovat, nämä, tuovat Venäjän ja EUn yhä enemmän ja enemmän yhteen. Se lähetävät myös arvojamme, kulttuurista yhteistyötä ja ä, yritysten toimintaa. Viimeiseksi mainitsisin modernisointikumppanuuden. Sitä pannaan täyttä päätä täytäntöön. Uusia hankkeita valmistellaan huippukokouksessa. Vahvistamme, että olemme sitoutuneita tähän modernisointiin, ei ainoastaan teknologian alalla. Oikeusvaltio, kansalaisten oikeuksien suojelu ja kansalaisyhteiskunnan mukaan saaminen ovat tärkeitä elementtejä. Sanoisin vielä ulkopolitiikasta muutaman sanan. Venäjä on EUn tärkeä kumppani. Sergei Lavrov ja minä tapaamme säännöllisesti ja yritämme rakentaa yhteisiä lähestymistapoja tärkeimpiin kansainvälisiin aiheisiin. Yleensä se onnistuu, mutta poikkeuksiakin on. Viime aikoina Syyria ja se asia otetaan esille huippukokouksessa. Meidän pitää myös saada pitkittyneitä konflikteja liikkeelle. Transnistriassa on saatu alulle uudet 5 plus 2 neuvottelut ja toivottavasti tämä jatkuu sisällön kehittämisen puolelta. Meidän pitää jatkaa myös vuoristokarapahin välitysyrityksiä Minsk, Minskin ryhmä tekee tätä, siihen Venäjä kuuluu. Olin Etelä-Kaukasuksella viime kuussa ja me olemme huolissamme tästä näiden neuvotteluiden edistyksen puutteesta. Me puhumme Venäjän kanssa edelleen Georgiasta. Venäjän täytyy panna täytäntöön ne sitoumukset, joita se teki elo- ja syyskuussa vuonna 2008 sopimuksissa. Lopuksi sanoisin, että Venäjän kanssa puhutaan hyvin monista asioista. Se heijastaa sitä, miten paljon meidän taloutemme, yhteiskuntamme ja strategiset intressimme ovat sidoksissa toisiinsa. Kun poistetaan kaupan, matkailun ja, ja kaikenlaisen vaihdon esteitä, kansalaisten näkökulmat laajenevat ja myös samalla yhteistyö syvenee. Me haluamme, että EU ja Venäjän suhteet suhteiden moottorina on tämä modernisointiprosessi. Kiitoksia. Nyt ryhmät saavat puheenvuorot ensin Pepen puolesta Kelam. Kaksi minuuttia. Uh, Madame High Representative. Hyvä korkea edustaja. Tämä hetki on hyvin tärkeä juuri tämä hetki ennen EUn huippukokousta, sillä on tapahtunut valtava muutos Venäjän väestön keskuudessa, heidän lähestymistavoissaan. Kaikkein suurin muutos on tapahtunut venäläisten mielessä. He eivät enää suhtaudu politiikkaan kiinnostumattomasti, vaan he ovat tarkkaan seuranneet vaaleja ja he ovat nyt protestoineet vaalien vääristelyä vastaan. Ja toinen asia, joka on pantava huomioon, on se, että herra Putinin puolue on nyt vähemmistöpuolue. Tapasin viime viikolla opposition edustajia Venäjällä. Siellä oli Kasparov paikalla ja kävi selvästi ilmi, että nämä 9 prosenttiakaan ei ole välttämättä oikein, vaan oikea prosentti luku olisi noin 30 prosentin kieppeillä. Putinin kannatusta siis. Eli nyt pitää miettiä, miten demokratia voidaan palauttaa Venäjälle. Tässä jatkaminen tavalliseen tapaan ei riitä. Kuten Rova Shevchova on sanonut, Venäjällä on uskoteltu, että siellä on demokratiaa ja Euroopan johtajat ovat uskotelleet, että he uskovat, että siellä demokratia vallitsee, mutta nyt tämä aika on ohi ja meidän on reagoitava samoin kuin arabikevään yhteydessä. Tästä seuraa ehkä Venäjän kevät ja meidän on huomioitava tämä seikka. Eli pyytäisin, että te korkea edustaja voisitte toimittaa tämän viestin Venäjän osapuolelle, että me suhtaudumme demokratiaan vakavasti me olemme vakavasti huolissamme venäläisten huolestumisesta. Siellä johtajien on muutettava tyyliään. Tämä tarkoittaa sitä, niitäkin tapauksia kuin Ramagnitsin tapaus ja sitten vaali. Vilppi, kiitos. Kiitos, Tess Vapara, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies korkea edustaja, meillä on tässä tärkeä huippukokous edessämme kahdessakin mielessä. Ensinnäkin nämä vuoropuhelut, joita tulee käydä johtajien kanssa, energiavuoropuhelua, VT on päätös mukaan tulosta sitten helpotukset ja sitten tämä yhteistyö pöytäkirja, josta pitää keskustella. Mutta tietysti meillä on myöskin vaalit, vaalikysymys, joka tuli juuri esille ja jonka otitte esille. Kiitokset selkeästä kannanotosta, korkea edustaja. On aika kypsä äh, mielenilmaus äh, äh, Venäjän väestöltä, että he eivät enää hyväksy sitä, mitä Kremlistä sanellaan. Ja meidän pitäisi tukea kansalaisyhteiskuntaa siellä. Se yrittää nyt vakuuttaa poliitikot siitä, että toinen tapa on parempi, avoin ja demokraattinen tapa. Ja tätä linjausta meidänkin pitää noudattaa. Ja niin kuin meidän päätöslauselemme sanotaan, ja niin kuin tekin sanoitte korkeudustaja, niin me pyydämme, että tuo komissio, jonka Medvedev on perustanut, niin todellakin perehtyisi asiaan nyt avoimesti ja suoraan. Ja minä olin tuon Erla Fleckensteinin kanssa juuri Venäjällä marraskuun alussa ja näimme jo silloin, että vaaleissa tulee isoja pulmia. Ja toivomme nyt, että tästä kaikesta tutkimuksesta ja tutkinnasta saadaan hyvät tulokset. Olen e-, esittänyt ulkoisen valiokunnalle valtuuskuntani kanssa, että kuulisimme tammikuussa edustajia. Siellä olisivat kaikki poliittiset puolueet, kansalaisyhteiskunta ja etyj niin että saisimme kokonaiskuvan asiasta ja siinä yhteydessä niin äh, esittäisimme sen vetomuksen, jonka esitämme nyt päätöslauselman sitä, että parlamenttivaalit järjestettäisiin uudelleen. Ja katsotaan tätä tosiaan yksityiskohtaisesti, katsotaan tosiasioita ja ehkä saamme tuloksia aikaan. Ehkäpä Medvedevin tutkintakomissio saa tuloksia aikaan, että jossain vaalit pitää pitää uudestaan, mutta ainakin meillä on siis selkeä kannanotto ja selkeät tosiasiat ennen kuin tällainen päätös tehdään. Kiitos Svoboda. Seuraavaksi Ojoland kaksi minuuttia. Korkea edustaja. Tärkein asia EUn ja Venäjän välisessä yhteistyössä tällä hetkellä on Venäjän vaalien lainmukaisuus, kun otetaan huomioon kansainvälisten ja paikallisten vaalitarkkailijoiden tulokset uuden Duuman oikeutus on parhaimmillaankin hyvin heikolla pohjalla. Siellä ei sallittu monen oppositiopuolueen osallistua vaaliin ja Venäjän kansalle ei annettu heidän perusoikeuksiinsa kuuluvaa oikeutta äänestää vapaissa ja oikeudenmukaisissa vaaleissa. Venäjän kansalaisten tavoin minäkään en usko presidentti Medvedevin lupauksiin, että vaalien tulokset tutkitaan, vaikka Venäjä on edelleenkin EUn tärkeä kumppani taloudellisten intressien ei pitäisi antaa peittää alleen demokratiaa ja muita tärkeitä asioita. EU pitäisi arvioida tarkasti, kuinka tässä nyt edetään, kun Venäjällä vaalien tulos oli mikä oli. Jeltsinin Venäjä on taakse jäänyttä elämää. Meidän pitää pystyä estämään Kremlia, Kremlinia muuttamasta Venäjää täysin totalitaristiseksi valtioksi Vaikea totuus on se, että kun Putin ja hänen kaverinsa hallitsevat Kremliä, silloin EUn ja Venäjän pitkän tähtäimen suhteet eivät näytä kovin hyviltä. Haluaisin pyytää korkeaa edustajaa varmistamaan, että Venäjän viranomaisten pidättämät ihmiset vapautetaan ja Venäjän viranomaisia tulee muistuttaa heidän kansainvälisistä velvollisuuksistaan, jotka tulevat Venäjän jäsenyydestä Etyjissä ja Euroopan neuvostossa. Venäjä ansaitsee vapaat vaalit. Kiitoksia Ojuland. Sitten Schulz, kaksi minuuttia. Frau puhemies, korkea edustaja. Huippukokous pidetään äh, tänä, tällä viikolla hyvin jännittyneessä tilanteessa. Meidän modernistointisopimuksemme ja seuraamukset riippuvat nyt siitä, että mitä Venäjä tekee oman väestönsä kanssa ja tullaanko siellä uudistamaan yhteiskuntaa demokratiaa kohti, oikeusvaltiota kohti ja kansalaisoikeuksien kunnioittamiseksi. Kansalaisjärjestö Odoksen tutkimukset osoittivat, että Duuman vaaleja kovasti manipuloitiin ja vaalien tuloksia väärennettiin. Yhtenäinen Venäjä ei näyttäisi saaneen enemmistöä Ihmiset protestoivat nyt, heidän mielestään heitä on, heidät on petetty. He eivät halua muuta kuin rehelliset vaalit ja sen, että oppositiovaalit hyväksytään. Jopa Michael Gorbachev, joka ei ole tähän saakka kritisoinut Putinia, niin pyytää, että vaalien tulokset mitätöidään järjestää uudet vaalit. Tämä, meidän pitäisi tukea tätä demokratian liikettä eikä vain katsoa vierestä, että onnistuuko se yksistään pääsemään läpi tämä rohkeus osoittaa uusia aikoja ja nyt tarvitaan riippumaton tutkimus niiltä, jotka sitten väärsivät vaalien tuloksia. Mitä me voimme odottaa sellaiselta mm, pääministeriltä, joka oli neljä vuotta mm, Putin oikea käsi? Ja hän, hän uhkailee nyt kuvernööriä, jos he eivät tuota toivottuja tuloksia. Eli eh, Toisaaltahan Medvedevillä on mahdollisuus vielä hyvittää kaikki, kun hän on ilmoittanut uudistuksesta. Ja sitten kun hän lopuu presidentöistä, hän voi järjestää uudet vaalit. Mitä vanha sitten Putin, Putin odottaa KGBn johdossa? Hän on selvästi diktaattori, joka on jättänyt kansalaisyhteiskunnan toiveet huomiota vuoren ajan ja toimii suverenina johtajana. Sen takia meidän ei pitäisi pyytää Venäjältä torstaina muuta kuin uusia vaaleja ja sitä, että nämä oppositiopuolueet pääsevät mukaan ja voivat voittaa tämän konfliktin ja siinä Mielessä pyydän, että huomenna tuette meidän päätöslausumaehdotustamme. Kiitoksia Scholz. Sitten Mikalski, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin aivan ensiksi kiittää teitä siitä, että muistutitte, että Venäjä on toiminut omien kriteeriensä mukaisesti tässä Sarkosin suunnitelmassa. Ja kiitos, että otitte tämän asian esille huippukokouksessa. Sitten eräs seikka, joka liittyy siihen, että ei hyväksytä epädemokraattisuutta näissä viime vaaleissa, että kansalaisyhteiskunta on nyt heräämässä. Täällä kaikki edelliset puhujat ovat tämän asian maininneet. Ja voin vakuuttaa, että EKR on hyvin vakavasti suhtautunut tähän asiaan. Kansalaisyhteiskunnan herääminen ansaitsee tukemme ainoastaan näin. Venäjästä voi tulla se, mikä sen pitäisi olla, eli tärkeä kauppa- ja poliittinen kumppani. Eli kannustan teitä tähän. Teitä tuemme kaikilta puolilta täällä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Scholz, yksi minuutti. Strategische partner... Puhemies. Strategisen kumppanuuden täytyy tarkoittaa sama asiaa kaikille tasa-arvoista asemaa, ja haasteisiin vastaamista. Strateginen tarkoittaa myös sitä, että me katsomme tulevaisuuteen, mutta strateginen tarkoittaa myös sitä, että konkreettisesti saavutetaan se, että poliittiset päätöksentekomenetelmät ovat avoimia kaikille, myöskin se, että selvitetään nämä menetelmät ja vaalit. Meidän kesken on yksimielisyys. Mikään ei toimi ilman eh, turvallisuutta. Jos on yhteistä turvallisuutta, niin mitä ne pystyy yhdessä rakentamaan ja keskusteluaiheet ovat nyt EUn pöydällä. Seuraavassa huippukokouksessa täytyy puuttua niihin. Täytyy sopia yhdessä sitovasti, että pystytään konkreettisesti rakentamaan tätä modernisointikumppanuutta. Tämä on monempien puolien intresseissä ja myöskin kansalaisten intresseissä niin, että pystytään edistämään taloutta ja uudistusta oikeutet, oikeelliset yhteiskunnat tulevat myöskin pitämään kiinni siitä, miten mahti ja voima pitää kiinni näistä rakenteistaan. Oikea toimiva yhteiskunta tarvitsee kaikkien kansalaisten tuen. Ja viime lauantaina hän viitattiin ja pyydettiin myöskin konkreettisia toimia. Kiitoksia. Sitten Belder yksi minuutti todellakin vain, koska aletaan lipsua aikataulusta. Mevrouw de voorzitter, Het... Kiitos puhemies. Venäjän terveysviranomainen varoitti tämän kuun 10. päivä Venäjällä leviävästä flunssasta, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Kymmenet tuhannet ihmiset tulivat silti kadulle protestoimaan vaalien, vilpillisten vaalien tulosta vastaan. Tämä oli minusta aivan selvä poliittinen manööveri. Ja tähän asiaan täytyy puuttua. Venäjällä selvä, selvästi poliittinen eliitti ja poliittiset voimat ovat hyvin sairaalloisia Venäjän johtajien täytyisi hiukan katsoa omia toimiaan kriittisemmin ja erityisesti mitä tulee presidentinvaaleihin ensi keväänä. Korkeedustaja ottaisin esiin erään toisenkin asian, EUn ulkopolitiikan. Millaisina pidätte mahdollisuuksia siihen, että Venäjällä kehitys menee myönteisempään suuntaan, erityisesti ydinkiistassa Iranin kanssa? Auttaako Venäjä löytämään ratkaisun kiistaan Iranin kanssa? Varmasti teille tämä Iranin ydinaseasia on hyvin tärkeä ja siksi kysyisin teiltä tästä. Kiitoksia. Voorzitter, deze top gaat... Kiitos puhemies. Tämä huippukokous liittyy EUn ja Venäjän välisiin suhteisiin, näin sanotaan kokouksen esityslistalla. Mutta miten EU ja Venäjä pystyvät vahvistamaan toisiaan, jos tämä tässä on tarkoituksena, niin kyllä tästä voisi tulla myönteinen huippukokous, kun Venäjä haluaa päästä VTO-jäseneksi. Ja tästä olisi hyötyä kumppanuussopimuksen vauhdittamiselle. Ja tätä todella tarvitaan. Viisumihelpotukset, investoinnit, molemmin puolen vahvistaminen ja syrjinnän puute, molemminpuolisuus, kaikki nämä ovat hyviä asioita, mutta jos tässä halutaan lähteä liikkeelle tässä kumppanuudessa todellisista arvoista, niin kuin korkeudustaja sanoi, kyseessä on demokratia ja kansalaisoikeudet, niin Venäjähän on tehnyt selväksi Duuman vaalien yhteydessä, että tätä kunnioitusta ei ollut ollenkaan. Hyvä puhemies, joillain alueilla yli 100 prosenttia äänestäjistä äänesti jotain tiettyä puoluetta ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä järjestelmä on vielä huonompi kuin vanha kommunistijärjestelmä. Eikä perusoikeuksia kunnioiteta. On hyvin tärkeää, että me pystymme estämään tällaisen traagisen, dramaattisen tilanteen, jossa ei kunnioiteta vaalien vapautta. Muuten käynyt samalla tavalla seuraavissa vaaleissa, presidenttivaaleissa Venäjällä. Ja meidän on nyt tässä puhuttava suorin sanoin. Maa, joka antaa arvoa rauhalle. Sen on ymmärrettävä, että äänestysoikeus on perusoikeus. Frau Präsidentin. Äh, Rouva puhemies, äh, Lady Ashton, voin vain yhtyä siihen, mitä kollegani juuri sanoi vaaleista. Ja me todellakin pyydämme, että Venäjän presidentille tehdään selväksi se, että haluamme, että hänen ilmoitustansa olla tekoja ja tulemme tarkasti seuraamaan hänen tekojaan. Ja se, mitä Svoboda sanoi, niin on ihan totta, että tulemme yhdessä kaikki tutkimaan sitä, kun saamme etyjin raportin. Ja ennen kuin tätä raporttia on saatu, niin emme vielä voi pyytää uusia vaaleja. Niin nyt Kielen ole paikalla enää, mutta olisin halunnut sanoa, että ehkä tässä oli vain käännösvirhe, koska Moskovan mielenosoittajat ovat myös meille yksi mahdollisuus. Näin hän sanoi. Minun mielestäni tämä ei ole totta. Eihän se ole meille mikään mahdollisuus vaan se on mahdollisuus Venäjän kansalaisille. Ja siinä mielessä uskon, että me pitäisi olla varovaisia sen suhteen, mitä sanomme. Vaalit ovat tärkeä asia huippukokouksessa, mutta huippukokous voi olla myöskin tällainen luottamuksen huippukokous. Ja haluaisin mainita kaksi asiaa. Nimittäin 18 vuoden e, neuvottelun jälkeen VTOn jäsenyydestä niin ei pelkästään selvitetä pelisääntöjä, vaan Tämä tulee helpottamaan myös meidän sopimuksiamme ja kaupan esteitä, joita on ollut olemassa, niin pystytään sitten varmasti raivaamaan ja myöskin sitä rasitetta, joka on tullut Siperian yli lennoista. Ja sitten toinen ja viimeinen asia on kysymys viisumeista ja liikkuvuudesta. Olemme iloisia siitä, että tulemme saamaan sääntelyn, joka koskee Kaliningradin Eh, rajan ylitystä. Tämähän tulee helpottamaan ihmisten liikkumista Puolassa, mutta myöskin Kaliningradissa. Nämä yhteiset eh, askelet, joista tulette sopimaan ja joita on valmisteltu, niin tulevat varmasti sitten hyvällä tahdolla johtamaan siihen, että jossain vaiheessa saadaan viisumivapautusjärjestelmä käyttöön. Puhumme modernisoinnista ja ihmisoikeuksista ja kansalaisyhdyskunnasta, ja tätä me tietysti haluamme Eh, järkevällä tuloksella, mutta ilman ihmisten välistä kontaktia tämä tulee onnistumaan. Nyt pyydetään sinistä korttia, hyväksyttekö? De carton bleu de monsieur Migalski. Nein. Migalskilta. Ei, en hyväksy. Très bien, alors nous passons l'orateur suivant et c'est monsieur... Sitten seuraava puhuja on Posselt. Yksi minuutti 30 sekuntia. Rouva puhemies, Lady Ashton. Kyseessä on se, että herra Putin ei ole pelkästään antidemokraatti, vaan hän on todellakin korkean profiilin antidemokraatti. Hän voisti vaalit ensin ja tuli valtaan, eikä hän, ja tämä sitten laukasi Tsetsinen sovan. Ja koko virka-aikansa ja pääministerikautensa hän ei ole tehnyt mitään muuta kun purkanut demokratian saavutuksia Venäjällä sekä ulko- että sisäpolitiikassa. Ja Medvedev on sitten kyllä hymyillyt kaiken aikaa, mutta kyllä varmasti hänen tuossa hedelmistä nähdään, mitä oikeastaan on tapahtunut, mitään hyviä tuloksia ei ole saatu aikaiseksi. Siksi on ihan oikeutettua, että vaadimme demokraattisia vaaleja Venäjällä. Eihän ole mitään järkeä siinä, että ne, jotka manipuloivat vaaleja, niin heiltä sitten pyydetään, että he tutkisivat omaa manipulointiaan ja paljastaisivat sen. Tämä ei tule tapahtumaan. Mutta sitten aina kuulan, että Venäjän vakaus on kaikkein tärkeintä. Niinhän sanottiin myöskin Pohjois-Afrikasta ja sitten vodotetaan krokotiilin kyyneliä, kun Mubarak ja Gaddafi ja muut tekevät, mitä tekevät. Ja tietysti vakaus Venäjällä on tärkeää, mutta sehän saadaan aikaiseksi vain, jos Venäjästä tulee demokraattinen oikeusvaltio, niin kuin ihmisoikeustaistelijat ja kansalaisyhdistyskunta vaativat, ja niin kuin mielenosoittajat osoittavat vapautta vakautta ilman vapautta ei ole olemassa. Tämä meidän pitäisi lopultakin oppia historiasta. Gracias, señor Tiene ahora la palabra Kiitos herra Posselt ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Vigenin yksi minuutti. Mrs. Ashton, Hyvä korkea edustaja, tässä rajallisessa ajassa haluaisin puhua kahdesta asiasta. Ensinnäkin joskus käytämme mitä tahansa mahdollisuutta, jotta voisimme arvostella elämää kokonaisuudessaan Venäjällä. Se ei aina ole suureksi avuksi. Jos käytämme nyt tätä mahdollisuutta ja, ja arvioimme Venäjän tilannetta ja annamme suosituksia. Meidän pitää puhua ainoastaan vaaleista ja toivomme sillä, sitä kautta, että ensi kevään presidentinvaalit ovat vapaammat ja paremmin järjestetyt. Kritiikin ohella tulee tunnistaa se, että Venäjä on nykyään erilainen huolimatta tästä valtapuolueen voitosta. Meidän pitäisi rohkaista ja kannustaa valtaa pitäviä muuttumaan, viranomaisia muuttumaan. Ja jos vaatii demokratiaa Venäjälle, pitää samalla katsoa itseään. EU pitää ottaa tiukemmin mukaan, Venäjä pitää ottaa tiukemmin mukaan EUn naapuruuspolitiikkaan, naapuruustyöhön. Ja tässä mielessä meidän pitäisi kannustaa Venäjän uutta johtoa, joka valitaan ensi vuonna – että se ei kilpailisi EUn kanssa vaikutusvallasta, vaan pyrkisi ratkaisemaan näitä jäädyksissä olevia konflikteja, erityisesti vuoristokarabahissa. Kiitos Christian ja seuraavaksi puhujat ilman puhujalistaa. Yksi minuutti ensin Rova Andri Kienelle. Kiitos puhemies. Haluaisin aivan ensiksi onnitella Kassian ja entistä pääministeriä, joka kuuntelee täällä tätä keskustelua. On joitain seikkoja, joita ei ole päätöslauselmassa, josta äänestetään. Medvedev Putin duo ovat tässä menettäneet vaalit, ei ainoastaan 80 prosenttia vähem, 80 paikkaa vähemmän ole tullut heille duumasta, vaan vaalien sääntöjen rikkominen oli selvää. Tämän totesivat sekä riippumattomat että venäläiset tarkkailijat. Vaali virpi oli, sitä oli monenlaista ja tämä tarkoittaa sitä, että äänestysvapautta ei ollut. Sitten venäläiset lähtivät kadulle asiasta protestoimaan ja on sanottu, että Mihail Gorbachev on pyytänyt uusia vaaleja. Meidän pitäisi tähän kiinnittää enemmän huomiota. Ja sitten vielä viimeinen seikka, hyvä korkeudustaja, huomenna. Ja sitten edustaja Tavaiti. Moskovassa vaalitarkkailijana sanoin jo, että siellä ei toimittu korrektisti eri puolueiden asema oli erilainen. Siellä oli huono vaalilaki, joka liittyi tiedotusväline-edustukseen. Mutta toisaalta nyt ei saa vaatia sitä, että vaalit pidettäisiin uudelleen. Tämä ei vaikuta Venäjään, vaan meidän nyt on tehtävä heille selväksi, että presidenttivaalit on pidettävä kunnolla. Voin täysin yhtyä siihen, mitä aikaisemmat puheet sanovat. Yhtenäinen Venäjä-puolue on selvästi hävinnyt. Sillä ei ole enää enemmistöä ja Venäjän demokratia on nyt edennyt siksi, että johtoalhaituspuolella ei ole enää perustuslaista määrä enemmistöä ja kansalaiset kadulla ovat tehneet selväksi, että ihmiset ovat tyytymättömiä modernisaation tuloksiin. Kiitos. Kiitos edustaja Tabaidi ja sitten Iivo Vaigelle. Kiitoksia. Puhemies, korkea edustaja Ashton. Ensinnäkin tervehdin teitä tänne parlamenttiin korkea vieraamme, jolla on varmasti korkeat odotukset, Mihail Kasjanov, joka on paikalla tuolla lehterillä. Minusta tuntuu, että meidän täytyy kiittää ihmisiä, kuten Kasjanov, siitä rohkeudesta, emmekä saa todellakaan väheksyä heitä, ja varsinkin kun puhumme Venäjän valtion virallisille edustajille. Viime aikoina olemme käyneet intensiiviä keskusteluja Venäjän edustajien kanssa ja voimme sanoa, että olemme kyllä laiminlyöneet sen, että me ole puhuneet riittävästi opposition kanssa. Ja toivottavasti te, korkeudustaja Ashton, teette heille tiettäväksi, että me odotamme heiltä enemmän näissä kysymyksissä, koska esimerkiksi Karabahin kysymyksessä tämä voisi Eh, aiheuttaa myönteistä kehitystä. Kiitos edustaja Vali ja sitten edustaja Tanok. Kiitos. Venäjän vaalien tulos on näyttänyt sen, että Venäjällä demokratia heikkenee jatkuvasti. On raportoitu vilpillisistä vaaleista, ihmisten ahdistelusta ja että rauhanomaisia mielenosoittajia vainotaan kadulla. Tämä kaikki on vastoin Putinin vakuutteluja siitä, että vaalit olivat oikeudenmukaiset. Pääoppositiopuolueet eivät päässeet rekisteröitymään vaaleihin. Tämä koskee myös pääoppositiopuoluetta. Venäjää täytyy muistuttaa, että Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä sillä on lain mukaan velvollisuus taata oikeudenmukaiset vaalit ja lopettaa korruptio ja valtaeliitin korruptio erityisesti. Sergei Magnitski paljasti laajan veropetoksen ja siksi hänet kidutettiin hengiltä vankilassa. Kiitos edustaja Tannok ja seuraavana Möltser, olkaa hyvä. Kymmenet tuhannet epätyytyväiset venäläiset ovat kyllä antaneet merkkiä, mutta siitä huolimatta ei välttämättä tämä protestiliike saa riittävästi voimaa niin, että se aiheuttaisi vallanmuutoksen. Mutta tietysti poliittiseiden mielenosoitteen näkemykset erivät kovasti ja siinä mielessä Putin on tietysti vakauttaja 90-luvulta ja häntä ei voida aliarvoida. Hän on hyvin suosittu ja vakautta tuskin saadaan aikaiseksi ainakaan Euroopan taloudella. Demokraattiset standardit Venäjällä ovat vain osittain Euroopan mittatikulla mitattavissa. Demokratia on siellä ihan lapsen kengissä, niin kestää aikansa ennen kuin pystytään poistamaan 70 vuoden diktatuurin merkitys. Ja Putin yrittää tässä tietysti ohjailla tätä kehitystä ja jotain ö, demokratista avistusta siellä on ehkä olemassa, sitä meidän pitäisi hyödyttää huippukokouksessa. Kiitos. Ja viimeisenä edustaja Sinclair. Kiitos puhemies. Rova Ashton, minun oli hetkeksi poistuttava täältä salista, koska joudun vastaamaan tärkeään puheluun. Itse tästä sanoitte jotain te ette pidä siitä, että ihmiset poistuvat täältä, mutta eipä täällä kovin moni teitä ole kuuntelemassa, neljä prosenttia ehkä kaikista edustajista, mutta itse asiassa minulla on Venäjästäkin jotain sanottavaa. Siellä tilanne on hyvin vakava. Eikö tämä tee selväksi sen, että tässä on paljon rajoituksia, jos Venäjä kutsuisi suureksi vihaiseksi karhuksi, jota opetetaan toimimaan kunnolla. No tässä on selvää, että demokraattisesti ei osata toimia, mutta eipä EUkaan osaa. Venäjällä ajatellaan, että EU on vain väliaikainen ilmiö. Toivottavasti he ovat oikeassa tässä. Ettekö te todellakaan pysty mitään tekemään heidän kanssaan? Voidaan keskustella, mutta he tekevät sitten mitä he vain haluavat. Tämä osoittaa, että teidän asemanne on hyvin hankala. Viimeinen puhe oli tässä edustaja Sinclair ilman puheenvuorolistaa ja seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Ashton, joka voi ottaa kantaa kaikkeen siihen, mitä täällä on kuultu. Hyvä, Catherine, olkaa hyvä, voitte vastata. Kiitoksia. Puhemies, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita ja haluaisin sanoa, että viestinne ovat hyvin pitkälti niin sellaisia, että paitsi minä itse olen siitä samaa mieltä, niin myöskin puheenjohtajien kokouksesta otetaan esille ja varmasti otamme esille vaalit. Ja ensinnäkin Kalomdelle haluaisin sanoa, että kyllä me seuraamme tuota Kaminskin tapausta hyvin tiuk- tarkkaan. Ja sitten myös on tärkeää, että sanon teille, että me tapaamme myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia torstaina ja siellä pystymme keskustelemaan heidän kanssaan viimeisistä tapauksista ja yleisemminkin suhteista välillämme ja niin kuin tavallista niin keskustelemme myöskin kansainvälisistä sitoumuksistamme eh, itse huippukokouksessa. Minun henkilökuntani on tavannut eh, Kasjanovin, joka on täällä jälleen ja eh, tietysti tapasin hänet myöskin heinäkuussa. On hyvä, että hän on täällä tänään. Kaikissa keskusteluissa Venäjän kanssa on paljon kysymyksiä, joita jatkuvasti otetaan esille. Ja Georgia on tietysti yksi niistä ja myöskin ulkosuhdepolitiikassamme, niin nämä erityiset kysymykset, joita otitte esille, niin ovat myöskin osa keskusteluja Iran, niin kyllä todellakin olette oikeassa siinä, että tämä on tärkeä kysymys ja aika paljon aikaa, niin menee juuri siihen, että katson, että miten tässä kysymyksessä päästäisiin eteenpäin. Ja e, e, e, Venäjähän on osa tästä E plus E, 3 plus E ryhmästä ja koitamme yhdessä tosiaan miettiä, että miten me voisimme Irania käännyttää pois tästä pyrkimyksestä hankkia ydinaseita, joka meitä kaikkia huolestuttaa. Ja kun puhutaan yhteisestä naapurustosta, niin silloin keskustelemme tietysti Transnistriasta ja myöskin Vorsto Krabahista. ja niin kuin sanoin aikaisemmin tässä keskustelussa, niin on tärkeää, että nähdään edistystä siellä. minä olin hyvin huolestunut, kun kun kävin Azerbaidžanissa ja Armeniassa näin, miten jännittynyt tilanne siellä on ja Venäjällä voi olla tosiaan roolinsa lieventämään tilannetta ja hakemaan ratkaisuja. Ja sitten esitettiin myöskin se, että meidän pitäisi osoittaa, että otamme demokratian vakavasti. Se on tietysti tärkeä asia. Ja sitten esitän pahoittelun eräälle kollegalle, joka ei ole enää paikalla. On. Kiitos. Rova Ashton, tänne on tullut kuusi päätöslauselmaesitystä. Yksi vihreiltä, yksi sosiaalisilta ja demokraateilta, toinen liberaalikollegolta ja sitten konservatiivilta reformi.